So, schönen guten Morgen allerseits. Oikein hyvää huomenta kaikille tässä salintrooppisessa trooppisessa ilmassa. Tossa vähän vastakohtana ulkopuolen säälle. Niin, esitystä voitaneen hyväksyä, jos siihen ei huomautuksia tule. Sitten toiseksi meillä on kaikki kielet tänään, paitsi Maltan, Kroatian ja Geelin kielet. Huomenna on yksi lisää. Silloin puuttuu vain Kroatia ja Geeli. Val- valiokunnassa on uusi jäsen. Kun Ines Zuber on eronnut parlamentin jäsenyydestä, niin Joao Pimenta Lopes tulee hänen tilanne tilalleen valiokuntaan. Toivotamme hänet tervetulleeksi. Ei ole paikalla vielä. Kolmanneksi meillä on vierailijaryhmiä, 30 hallintovirkamiehestä, Conseil Regional Akiteen Limousin Putu Charantista, jotka on kutsunut Rova Moran Chartier. Ovat tällä paikalla 10.30-11.30. Sitten 11 jäsentä myös Norjan parlamentista – ovat vieraina 18. päivä 9:30. puoli 12. lokakuuta ja 26. marraskuuta kokouksista on pöytäkirjat. Jos niihin ei tule huomautuksia, niin pöytäkirjat hyväksytään. Sitten kohta neljä esityslistalla vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK on yleissopimuksen täytäntöönpano, kiinnittäen erityistä huomiota YK on CRPD-komitean päätelmiin. Pitkä otsikko. Tervetuloa kaikki osallistujat. Ennen kuin alamme keskustella asiasta, lyhyt huomio. Meillä on viittomakielen tulkkausta salissa – sitten meillä on myös kolme korttia. Minulle on sanottu, että vihreällä kortilla viestitään, että kaikki on ok, kaikki on tullut ymmärretyksi. Sitten keltainen kortti ilmaisee puhujille, että puhutte liian nopeasti, eli silloin mahdollisesti hidastatte. Saattaa käydä niin. Siis meillä on tulkkeja, ei pelkästään äh, vi, viittomakielen tulkkeena vaan kopeissa myös. Ja punainen kortti tarkoittaa sitten, että en ymmärtänyt toistakaan yksinkertaisemmin sanoen. Toivottavasti voimme toimia korttijärjestelmän kanssa. Jos joku saa punaisen kortin, niin ei kuitenkaan tarvitse lähteä salista ulos. CRPD-komiteasta Diane Kingston, tervetuloa sydämellisesti, valiokunnan jäsen. Michael Flaherty, perusoikeusvirastosta johtaja. Emily O'Reilly myöskin, oikeusasia, nainen, ei mies. Sitten Kunda Anka, Euroopan vammaisfoorumin varapuheenjohtaja, tervetuloa. Ja sitten Jaan Jarap, joka on alueedustaja YK on ihmisoikeuksien korkealle edustajalle. Eli kaikki viisi asiantuntijaa puhuvat, alustavat 10 minuuttia ensimmäisellä kierroksella kuki? Enkä ole unohtanut ketään. Brian Kingstonin ihan ensimmäisenä mainitsin. Siis viisi henkilöä kukin saa kymmenen minuuttia puheaikaa ja sen jälkeen esittelijät ja varjoesittelijät työllisyysvaliokunnasta. Ensimmäisenä Rova Kingston, olkaa hyvä. Thank you very much. And... Kiitos. Paljon kiitoksia mahdollisuudesta puhua täällä. Minua pyydettiin puhumaan useammasta asiasta, jotka koskevat äh, YK-vammaisten oikeuksien sopimuksen loppupäätelmiä. Puhun tässä sopimuksesta, jotta terminologia olisi selkeämpää. Minulla on pyydetty kertomaan hieman YK-komiteasta, arviointiprosessista ja suosituksesta. Olen yksi 18 sopimuksen komitean jäsenistä. Meidän tehtävämme on seurata sopimuksen täytäntöönpanoa. Me teemme sen jaksottaisen raportointiprosessin avulla. Eli kaksi vuotta sopimuksen hyväksymisen jälkeen on ensimmäinen raportti jätetty käsittelyyn. Ja sen jälkeen on raportointisykli, joka toistuu joka neljäs vuosi. Meillä on myös muita töitä, mutta tämä on tärkein mitä EUn arvioitiin tulee. Se oli historiallinen prosessi. Tämä oli ensimmäinen alueellinen äh, elin, joka tuli komitean käsittelyyn. Tarkastelimme EUn kertomusta täytäntöönpanosta. Sitten tuotettiin joukko kysymyksiä tai ongelmia. Ne jätettiin EUlle. Tämä kysymyslista perustui kaikille kertomuksille, ei ainoastaan jäsenvaltioiden kertomuksilla, vaan myös kansalaisyhteiskunnan jäsenten vaihtoehtoisiin. Se kertomukset otettiin huomioon. EU oli kolme kuukautta vastata tuohon kysymysluetteloon. Ja tuo vastaus kysymysluetteloon loi pohjan kuuden tunnin rakentavalle keskustelulle, joka käytiin Genevessä – tuon kuuden tunnin vuoropuhelun jälkeen tehtiin 36 avainsuositusta, jossa kolmelta sitä vaadittiin seurantaa vuoden sisällöltä. Muiden täytäntöönpanolle jäi aikaa neljä vuotta seuraavaan raportointisykliin. Keskityt nyt suosituksiin. Ne ovat avainalueita en tuntenut työllisyysvaliokuntaa. Ajattelin, että teidän työnne kattaa vain työllisyyden, mutta nyt ymmärrän, että se kattaa paljon muutakin. Mutta mitä tulee työllisyyteen, joka on avainalue, halusin painottaa neljää keskuskysymystä. Ensinnäkin vammaisten erittäin korkea työttömyys verrattuna ei-vammaisten henkilöiden työttömyyteen EU-ssa. Toiseksi suojatyöpaikat, tai jos halutaan segregoida eristetyt työympäristöt, eli jotain muuta kuin avoimet työmarkkinat ja EUn sosiaalirahoitus ylläpitää näitä eristettyjä työpaikkoja. Kolmas alue on sosiaalinen suoja työttömille. Ja sellaiset ää, sosiaaliset suojakeinot, johon säästöpolitiikka austeriteetti on kielteisesti vaikuttanut. Liikkuvuuden vapaus on kolmas asia, johon täytyy erityisesti kiinnittää huomiota EUssa. Erityisesti vammaisten liikkuvuus, milloin tarvitaan erityistä tukea, tukipaketteja, jotka liikkuisivat heidän mukanaan. Tietoisuuden kohottaminen ja koulutus kautta EU-instituutioiden on ratkaisevaa. Puhun vähän tästä seurantakehikosta, joka on erittäin ongelmallinen minun näkökulmastani EU-ssa, niin kuin tämän koordinaattikeskuksen focal pointin puuttuminen. Ja sitten johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus EU-instituutioissa kokonaisuudessa, jotta tätä täysin sovellettaisiin. Jotta se todella vaikuttaisi ihmisten vammaisten elämään, täytyy olla todella hyvää koordinaatiota kautta EUn sekä instituutioiden sisällä että niiden kesken. Jos haluat, niin sanotaan, että niiden pitäisi laulaa samalta virsikirjan sivulta. Myöskin disaggregoitu yksityiskohtainen data tarjoaa mahdollisuuksia toimiin, erityisesti ulkoisiin toimiin. Mä painotimme suosituksissa, että EUlla on valtavan hyvä mahdollisuus astua johtoon uuden kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpanossa ja Agenda 2030 täytäntöönpanossa, joten yksityiskohtaisen datan ymmärtäminen, jos ei ole ainoastaan ikää ja sukupuolta, vaan myös vammaisuuden suhteen eriteltyä dataa, tämä on ratkaisevaa. Ja neljänneksi vammaisten osallistuminen. Puhun siitä vähän yksityiskohtaisemmin. Eli keskittyisin vain neljän asian tällä, tässä luettelossa. Ensinnäkin artikla 33. Se on kenties kaikista artikloista väärin, eniten väärin ymmärretty. Olen ottanut osaa näihin rakentaviin vuoropuheluihin monen valtion edustajien kanssa. On ratkaiseva ero sopimuksen täytäntöönpanon välillä ja sen seurannan välillä ja seurannan ja täytäntöönpanon täytyy olla täysin itsenäisiä prosesseja. Eli täytäntöönpanon koordinaatiossa ja johdonmukaisuudesta kautta EU-instituutioiden. Ja minusta, että teillä on osana koord- koordinaationne sopimusta koskeva komitea, mutta tämä yleissopimuksesta käsittelevä verkosto tarvitsee koordinaatiota ja seurana täytyy olla täysin riippumatonta. Painotin tätä vuoropuhelussa kanssa. EU-komissio oli osa seurantaelintä, eli tätä frameworkia, seurantakehikkoa, ja meillä on oikein tervetullut, että Euroopan komissio ei enää ole osa sitä. On kuitenkin niin, että on tärkeää, että työllisyysvaliokunta, kansalaisvaliokunta, vapauksen valiokunta ja vetomusvaliokunta eivät voi olla myöskään osa monitorointia. Te ette voi sekä täytäntöönpanna ja monitoroida. Näiden kahden täytyy olla täysin riippumattomia, mutta jotta seuranta olisi johdonmukaista ja koordinointia, sitä varten tarvitaan voimavaroja. Minusta oli ihan aidosti häpeä nämä koordinointikeskukset, focal pointin. Se oli pitäisi olla o- oikeusasioiden pääosastossa. Se, se on tärkeä viesti, että tämä on ihmisoikeuskysymys. En tiedä, minkä takia koordinointipiste siirrettiin oikeusasioiden pääosastolta komissiossa työllisyysasioiden pääosastoon, mutta minusta tässä jätetään paljon mahdollisuuksia käyttämättä. Siinä ei mietitä ihmisoikeuksien päällekkäisyyttä tai kohtaamista oikeudenpääosastossa on naiset, lapset, sukupuolet, iäkkäämmät. Nämä oikeudet on katsottuja, mutta eivät vammaiset. Tämä siirrettiin työllisyyteen. Se on kielteinen viesti ihmisoikeuksien kannalta. Mutta, ja mutta tietysti tässä pilvessä on vähän hopeutu reuna. Tämä ihmisoikeusvirasto voisi olla tämä aito konnotekeskus, ja se olisi voimakas viesti ihmisoikeuksista. Artiklan 33 osana on valtioosapuolet, itsenäinen seurantamekanismi, ja kolmantena osana vammaisten ihmisten ääni ja osallistuminen. Jos vammaiset eivät osallistu, puhutaanpa koordinoinnista, koordinointipisteestä tai kaikesta päätöksenteosta, joka koskee heidän elämää, niin sopimuksen täytäntöönpanoa ei täysin tapahdu. Joten vetoan teihin, että takaatte, että vammaisten ääntä kuullaan täytäntöönpanossa ja seurannassa sekä EUn kehikossa ja osana sopimusverkostoa ja että tällä toiminnalla on riittävät resurssit. Ja viimeinen näkökohtani niin liittyy artiklaan 32. Kuten sanoin, suosituksemme käyttävät aika voimakasta kieltä artiklasta 32. E on suurin kansainvälisen kehitysavun tarjoaja, kun jäsenmaat otetaan huomioon ja puhutaan globaalisti. Se on ainutlaatuinen johtaja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Ja vetoaisin teihin, että te ulkoisissa toimissa pitäisi huolta, että teillä on disaggregoitua yksityiskohtaista dataa ja näyttää sitten maailmalle, minkälaisia muutoksia te saatte aikaan, kun otatte vammaisten huomiot, oikeudet huomioon kaikissa ulkoisissa toimissa. Jätän tämän nyt tähän ja pidän kysymykseni tervetulleena. Recht herzlichen Dank. Dann darf ich ohne Zwischenrede. No niin, sitten suoraan puheenvuoro seuraavalle puhujalle, Michael O'Flaherty. Olkaa hyvä. Perusoikeusvirastosta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät ystävät. Olen kovin kiitollinen kutsusta saada osallistua tähän tärkeään näkemysten vaihtoon tänä aamuna. Se on tärkeää, koska tässä on kyseessä useita tärkeitä ensi kertaa tapahtuvia asioita, joista ensimmäinen on se, että nyt meillä on kymmenes vuosipäivä tälle aivan erinomaiselle yleissopimukselle, joka koskee va- vammaisia. Se on virstanpylväs, jossa siirretään vammaisuudesta ihmisoikeuspuolelle. Ja sopimuksen, joka aiemmin käsitteli syrjimistä nyt kunnioittaa ihmisoikeuksien täydellisyyttä. Toinen tärkeä, ensimmäistä kertaa tapahtuva asia on Euroopan unionin aivan ainutlaatuinen tapa liittyä tähän sopimukseen. Ensimmäistä kertaa tällainen toimielin on liittynyt YK ihmisoikeussopimuksen ja tehnyt näin ihmisoikeuksista johdonmukaisempia myös tuolla kentällä. Kolmanneksi, ensimmäistä kertaa meillä on edessämme tilanne, jossa YK on, ö, sopimusosapuoli esittää päätelmänsä Euroopan unionille. Meillä on siis aivan ainutlaatuinen globaali näkökulma eurooppalaisiin ongelmiin, jotka tarjoavat meille tärkeitä mahdollisuuksia. Neljänneksi puhun tässä komitealle tänään valvontapuitteissa puitteissa, jotka löytyvät artiklasta 33 yleissopimuksesta, joka on luonut erilaisten toimijoiden verkoston Euroopassa. Parlamentti, joka vie eteenpäin vammaisten oikeuksia, ja oikeusasiamies, perusoikeusvirasto, joka vie eteenpäin ihmisoikeuksia, ja EDF, joka taas vie eteenpäin vammaisten asiaa. Tämä on erityisen tärkeä puitteisto sillä, josta, josta juuri on kuultu edustaja Stevensiltä. Ja nyt on tärkeää se, että pidämme parlamentaarisen kuulemisen ja tarkastelemme tätä YK sopimusta. Tässä jälleen kerran Euroopan unioni ja parlamentti ovat etunenässä. Nämä loppupäätelmät, jotka äskettäin hyväksyttiin, vammaisyleissopimus komiteassa ovat tietysti tärkeitä. Ja englanniksi sanoisin, olen tässä nyt siirtymässä maalivahdista syöttäjäksi. Olen ollut erilaisissa ihmisoikeuskomiteissa, jossa olemme myöskin luonnostelleet tällaisia päätelmiä, joita suunnataan jäsenvaltioille. Eli minulla on paljonkin kokemusta siitä, miten kehitellään tällaisia loppupäätelmiä samankaltaisessa yhteydessä. On tärkeää huomata myös se, että jos tarkastellaan näitä asiakirjoja, niin se näyttää kyllä aika pitkältä. Siellä on 94 eri suositusta, mutta kun niitä tarkastellaan yksittäin, niin käsittääkseni parlamentin jäsenet saavat huomata, että niitä on luonnosteltu erittäin huolella. Ne pohjautuvat usein eri lähteeseen ja yleisesti ottaen ne osuvat oikeaan, kun kysymys on näiden ongelmien ymmärtämisestä. Sen lisäksi ne esittävät tärkeitä suuntaviivoja, joiden avulla voidaan todella pureutua näihin ongelmiin. Täytyy kuitenkin muistaa se, etteivät ne ole sitovia. Suositukset eivät muodosta mitään juridista direktiiviä, vaan ne ovat edesauttamassa unionia ja jäsenvaltioita kantamaan vastuunsa. Joudun toteamaan myös sen, että eivät ne ole täydellisiä ja se on tärkeää huomioida – Väistämättäkin YK valvontaelin ei kiinnitä riittävästi huomiota EU-toimivaltuuskysymyksiin, mutta eipä se mitenkään yllättävää ole. Meidän täytyy lukea rivien välistä, jotta näkisimme, mitkä asiat kuuluvat jäsenvaltioiden toimivalta ja mitkä eivät. Ja joskus ihan rehellisesti sanottuna muotoilu voisi olla parempaakin. Suositus 50, niin se muotoilu, joka liittyy siis artiklaan 33, sinänsä ja on sellainen, että se sekoittaa nämä valvonta- ja täytäntöönpanon roolit ja vaatii sitä, että noudatetaan Pariisin periaatteita artikan 30 öö, pidemmälle kuin artikka 33 vaatii. Tärkeää on kuitenkin se, että tässä on suuntaviiva annettu Euroopan unionille ja niihin täytyy suhtautua erittäin vakavasti. koska aika on rajallisesti, haluaisin keskittyä kolmeen suositukseen esityksessäni tässä vaiheessa. Ensinnäkin viittaisin kappaleeseen 11 suosituksessa, jossa valiokunta vaatii puolivälin arviota Euroopan vammaisstrategiasta 2010-2020 aikaväliltä. Se tarjoaa meille tärkeän mahdollisuuden tehdä arvio ja sitoutua uudelleen niihin sitoumuksiin, joita on asettu vuonna 2010, jotta voitaisiin huomioida nämä tosiasiat ja ottaa esille uusia indikaattoreita. Ja samalla kiinnittää huomiota myös ihmisoikeuksiin kautta Euroopan unionin, jotka kohdistuvat siis vammaisiin eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Kappale 50. Tärkeä säännös joka koskee ähm, itsenäistä asumista. Tämän suhteen on tärkeää huomioida se, että hyödynnetään eurooppalaista rakenne- ja investointirahastoja viemään eteenpäin tämän institutionalisoimista. Se on tärkeä mahdollisuus ja siinä on omat vaaransa, jos emme tähän haasteeseen vastaa. Tässä mielessä perusoikeusvirasto voi auttaa EUta kehittelemään lähestymistapaa, jonka avulla voidaan johdatella tätä toimintaa ensi kuun alusta lähtien ja tuolla kentällä tehtyjen löydösten pohjalta voidaan tunnistaa sitten se, mikä toimii ja mikä ei toimi, kun siirrytään toimielin pohjalta yhteisö, yhteisön tukemalle pohjalle paikallisella tasolla. Ja lopuksi sitten kun puhutaan tästä valvontapuitteistosta, toittaisin sen, mitä edustaja Stevens juuri on todennut. Puitteista ei vahvisteta pelkästään sen riippumattomuuden avulla, vaan sen, että sillä on vahva juridinen puitteisto, jossa on riittävästi resursseja taustalla. Tällä hetkellä tilanne ei ole tämä, vaan jokaisen jäsenen täytyy olla riippuvainen omista resursseistaan, jotta se voi olla siinä mukana. Yhteenvetona hyvä puheenjohtaja. Loppupäätelmät ovat syklisen prosessin yksi piste. Ja tuo prosessi ei koskaan pääty. Nyt olemme menossa täytäntöönpanon vaihetta kohti. Täytäntöönpanon vaiheen täytyy hoitaa jatkuvassa vuoropuhelussa äh, tärkeiden sidosryhmien kanssa varsinkin niiden kanssa, jotka elävät vammaisten parissa. Se täytyy hoitaa myös jatkuvassa yhteistyössä valvontapuitteiston avulla. Juuri tällä tavalla muutaman vuoden jälkeen voimme esittää seuraavan kertomuksen YK-komitealle ja saada seuraavat loppupäätelmät. Väistämättäkin tuolloin emme ole tietenkään täytäntöön panneet kaikkea 94 suositusta, mutta se ei ole tässä ongelmana. Tarpeen on se, että olemme vilpittömin mielin olleet mukana, sitoutuneina, energisinä, niin että ensi kerralla se neuvo, joka saadaan komitealta, on meille hyödyksi, kun siirrymme seuraavaan vaiheeseen. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet, alussa ilmaisin, että tässä on viisi aivan ainutlaatuista uutta asiaa, jota Euroopan unioni tekee vammaisyleissopimuksen puitteissa. Varmistamme, varmistakaamme se, että vielä kykenemme tarjoamaan kuudennen sen hyvän käytännön avulla, jolla sitoudumme näihin suosituksiin, niin että kaikkien ihmisten ihmisoikeudet tulevat kunnioitetuksi. Recht herzlichen Dank. Äh, eine Zwischenbemerkung. Kiitos. Välihuomio. Keltainen kortti, jonka juuri näytin, ei ole mikään testi, vaan puhuin siitä sen vuoksi, siis koska olemme näissä järjestelyissä, emme ole säästäneet järjestelyistä, niin Hampurissa on eh, henkilö, joka näkyy tässä valkokankaalla tulkkaa, ja jotta hänelle nopeus ei ole liikaa, niin näytin silloin keltaista korttia, koska on tietysti vaivalloista saada tuolta seinältä nähtyä tämä tulkkaus. Ja sitten Emily O'Reilly, joka on oikeusasiamies. Olkaa hyvä. Thank you very much, chairperson. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia jäsen Stevensille ennen kaikkea. Hän kutsui minut keskustelemaan eh, vammaisille sopimuksen toteuttamisesta ja erityisesti komitean loppupäätelmistä – Valvontaelimenä olen erityisen herkkä niille tarpeille, että täytyy kuunnella, mitä YK on asiantuntijakomitealla on sanomista siitä, miten EU e noudattaa tai ei noudata yleissopimusta. Olen usein ottanut esille, että ihmisoikeussopimukset, yleissopimukset ja muut sopimukset toimielintemme seinillä täytyy, niiden täytyy olla toimintaohjelmia eikä koristeita. Täytyy keskittyä konkreettisiin toimiin niin, että yleissopimus ei ole pelkkä toivomuslista, vaan että siitä saadaan konkreettista vaikutusta vammaisten ihmisten arkipäivään. Rova Kingston ja hänen kollegansa UK-komiteasta arvioivat sääntöjä, asenteita ja menettelytapoja EU:ssa. Ja haluaisin selittää, että miten minun virastoni on alkanut kiinnittää huomiota joihinkin komitean huomioihin ja miten teemme yhteistyötä muiden kehyksen jäsenten kanssa. Päätehtävän yleissopimuksen osalta on suojella vammaisten oikeuksia käsittelemällä valituksia, jotka jätetään virastoon. Valitukset koskevat EUn elimiä, toimielimiä, virastoja ja yksikköjä kaikki kansalaiset EU-ssa tai yritykset, eh, organisaatiot tai muut elimet, joilla on toimipaikka EU-ssa, voivat jättää valituksen. Valittavan henkilön ei tarvitse olla sellainen, johon lainsäädäntö vaikuttaa suoraan, tai että hänellä olisi oikeudellinen asema edustaa tällaista henkilöä. Jotkut niistä koskevat toimielinten rakennusten esteettömyyttä komission työntekijä, joka käyttää puoratuolia, syytti, että hän ei päässyt kunnolla työpaikalleen. Toinen väitti, että EUn toimielimet eivät ryhtyneet asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että paikallisviranomaiset varaavat tarpeeksi parkkipaikkoja vammaisille EU-rakennusten lähellä. Joissakin tapauksissa eh, viittomakielen tulkkausta ei tarjottu EUn tukemissa tila, tapahtumissa, vaikka sitä vaadittiin. Yhdessä tapauksessa toimielin suostui antamaan maksamaan korvauksen, toisessa sitten se sitoutui tarjoamaan viittomakielen tulkkausta tulevaisuudessa. On ollut myös kansalaisilta valituksia, että on vaikeuksia viestiä eu toimielinten kanssa, koska tietoa ei tarjottu heille asianmukaisessa muodossa. Yksi valittaja sanoi, että Europass CV, nettiportaali, ei ole esteetön näkövammaisille. Asiasta vastaava EU-virasto otti käyttöön toimintasuunnitelman ongelmaan pureutumiseen. Ja haluaisin lisätä, että oma virastoni henkilökunta saa kohta koulutussession siitä, miten varmistetaan, että lähettämämme asiakirjat ovat täysin esteettömiä. Tällä hetkellä on saattamassa loppuun päätöstä tapauksessa, jossa on tehty valitus henkilöstövalintatoimistoa kohtaan, ja kyseessä oli kulvamainen henkilö. Kun otetaan huomioon komitean lausunto, että EUn pitäisi olla roolimalli ja lisätä vammaisten työllisyyttä kaikissa EUn toimielimissä, niin mielestäni tämä tapaus on erityisen tärkeä. Huolimatta siitä, että ajattelen, että menneisyydessä on toimittu hyvinkin, niin saamiemme valitusten olemme saaneet kuitenkin myös valituksia. Tällä hetkellä virastoni toteuttaa tällaista kartoitusta, jotta voidaan yksilöidä, että missä oikeusasiamiehen täytyy olla näkyvämpi niin, että ne ihmiset ja organisaatiot, jotka tarvitsevat palveluitamme, löy- tietävät, miten meidät löytää. Tiedän, että useat teistä olette säännöllisessä yhteydessä vaalipiirienne henkilöihin, jotka ehkä tarvitsevat meitä. Ja auttakaa meitä tässä toki, että levitetään sana. Kuten monet varmaan tietävät, niin sen jälkeen kun minä tulin oikeusasiamieheksi, olen aloittanut monia strategisia tutkimuksia, jotta voidaan puuttua järjestelmällisiin puutteisiin toimielimissä. Yhdessä tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten komissio varmistaa, että EUn kohesiopolitiikka noudattaa perusoikeuskirjaa. Käytetäänkö rahaa esimerkiksi siihen, että puretaan laitoshoitoa vammaisten osalta. Laadin kahdeksan suuntaviivaa jäsenvaltioiden ohjaamiseen tässä asiassa. Niiden mukaan komission pitäisi tehdä syvällisempiä ja perusteellisempia paikan päällä tarkastuksia jäsenvaltiossa, jotka kohesio-ohjelmia toteuttavat. Pitäisi perustaa verkkofoorumi, jossa kansalaisyhteiskunnan jäsenet voivat raportoida perusoikeuskirjan loukkauksista. Pyysin komissiota toteuttamaan sanktioita tiukasti, jos jäsenvaltiot eivät noudata velvollisuuksia. Täytyisi myös tarkastaa, että kansalliset muutoksenhakukeinot toimivat hyvin. Ja laiminlyönteihin täytyy pyrkiä puuttumaan niin, että parannetaan valmiuksia ja järjestetään valistustoimintaa niissä jäsenvaltioissa, joissa on toiminut aiemmin huonosti. Olen tyytyväinen komission jatkotoimiin, jotka ovat julkaistu nettisivustollani. Niin äskettäin on perustettu strategisten tutkimusten yksikkövirastoon, niin se tarkastelee mahdollisia aiheita, joita tulevaisuudessa voitaisiin tutkia. Ja se tietysti ottaa huomioon komitean loppupäätelmät. Yksi aihe, johon olemme keskittymässä, on EUn toimielinten nettisivustojen esteettömyys. Komitea otti esille puutteita, joihin täytyy puuttua. Olen äskettäin kirjoittanut puheenjohtaja Junckerille tästä kirjeen, koska useimmat virastot, eli ja toimielimet haluavat komissiolta parhaita käytäntöjä alalla. Minun virastossani jo jonkin aikaa olemme olleet mukana prosessissa, jossa oma nettisivustomme tehdään esteettömämmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Inclusion Europe-yhdistyksen avulla ja, kun, ja sillä, että selitämme työtapojamme ja miten valituksiin vastataan, niin nämä tiedot on saatavilla nettisivustollamme 24 kielellä. Työ on vielä meneillään, tekstiä rikastetaan kuvilla tällä hetkellä ja haluamme julkaista tämän version pian, mutta meidänkin täytyy parantaa juoksuamme tällä alalla. Toimivaltuuteni ei mahdollista sitä, että käsittelisin kaikkia loppupäätelmiä. Euroopan koulut esimerkiksi ovat toimivaltani ulkopuolella. Mutta kun otetaan huomioon komitean esille ottamat ongelmat, niin olen yrittänyt lähteä rakentavaan vuoropuheluun komission kanssa. Se on osana, tai se on hallintoneuvostossa mukana ja päättää myös rahoituksesta. Olen kirjoittanut kirjeen viime kuussa varapuheenjohtaja Georgievalle ja kirja on julkaistu nettisivustollani. Valvontakehyksen jäsenenä loppupäätelmät ovat minulle erityishuoli. Ei pelkästään siksi, että komitea on pitänyt niitä prioriteettina. Minkä tahansa muodon kehys saa niin sen täytyy saada YK-komitean hyväksyntä. Sen vuoksi voidaan väittää, että olisi hyödyllistä vaatia teknistä neuvoa tai tukea tässä nimenomaisessa kysymyksessä komitealta. Ymmärrän, että yleissopimuksen puitteissa tämä on mahdollista sillä välin. Vakuutan teille, että virastoni edelleen valistaa ihmisiä siitä mahdollisuudesta, että voi jättää vammaisuuteen liittyviä valituksia – Loppupäätelmien mukaan kiinnitämme huomiota myös muihin puutteisiin ja kaikkea tätä vie eteenpäin päättäväisyytemme suojella EU-kansalaisten, vammaisten kansalaisten oikeuksia. Kiitos. Kiitos sitten seuraavana. Euroopan vammaisfoorumin varapuheenjohtaja Gunta Anka. Olkaa hyvä. Good morning, Gabriel. Hyvää huomenta. Puhun Latvia. Minä edustan Euroopan vammaisfoorumia ja olen oikein iloinen, että voin edustaa tätä suurta järjestöä, johon kuuluu paljon jäsenjärjestöjä sekä kansallisella tasolla että EU-tasolla myöskin. Ja meillä on myöskin kumppaneja, kumppanuusjäseniä. Olen varma, Ella, että Euroopan vammaisfoorumin sateenvarjolla oleva järjestöjen kirjo varmistaa sen, että vammaisten ääntä kuullaan täällä ja muualla, muuallakin. Olen iloinen, että voin puhua täällä parlamentissa tänään ja vaihtaa näkemyksiä parlamentin jäsenten kanssa EUn komitean suosituksista. Edelliset puhujat ovat jo maininneet lukuisia ja on suosituksia, jotka ovat ratkaisevia meille Euroopan vammaisfoorumina. Ja näistä ensimmäisenä mainitsisin seuran ensiksi. Meillä järjestänä on tärkeää, että me olemme täällä keskustelemassa Rova Stevensin laitavasta mietinnöstä ja paljon kiitoksia Rova Stevens työstänne. Se osoittaa meille, että Euroopan parlamentti seuraa erittäin läheisesti artiklaa 4 kohtaa 3, jonka mukaan vammaisjärjestöjen mielipide on tärkeä. Ja vammaisjärjestöjen täytyy olla mukana päätöksentekomenettelyissä sekä sopimuksen täytäntöönpanon seurannassa. Me tulemme tänne, koska meidän täytyy esitellä kantamme näissä keskusteluissa – Euroopan vammaisfoorumi arvostaa runsaasti Euroopan parlamentin luomaa verkostoa, joka seuraa sopimuksen täytäntöönpanoa. Se on ratkaisevaa, jotta sopimus täytäntöönpantaisiin kunnolla. Valitettavasti Euroopan vammaisfoorumi ei ole suoraan mukana tässä verkostossa se on välillisesti mukana. Se on mukana seurantaverkostossa. Me olemme sitä mieltä, että sopimuksen artiklan 4 kohdan 3 mukaisesti olisi erittäin tärkeää, että Euroopan vammaisfoorumi olisi mukana seurantaverkostossa suoraan. Euroopan vammaisfoorumin mielestä. Vuoropuhelulla pitäisi olla parempi rakenne vuoropuhelulle, jota käydään EUn toimielinten ja vammaisjärjestöjen kesken. Tämä on sitä vuoropuhelua, jota Geneven komitea mainitsee loppupäätelmissään. Ja että vuoropuhelu olisi helpommin ymmärrettävää, että se olisi parempi rakenne meidän järjestämme on laitamassa suosituksia siitä, minkälaista vuoropuhelua pitäisi käydä ja miten paremmin järjestää tämä vuoropuhelu. Täällä haluaisin painottaa useata ratkaisevaa tekijää. Ensinnäkin parlamentin mietintö on tärkeä. Se osoittaa, että Euroopan parlamentti voi olla johdossa. Siitä voi tulla johtava toimielin, joka oikeasti ponnistelee suositusten toteuttamiseksi, YK-komitean suositusten toteuttamiseksi. Kuten me tiedämme, Euroopan unioni on ensimmäinen alueellinen valtioiden liittouma, jossa tätä sopimusta täytäntöön pannaan alueellisella tasolla. Tämä EU on ensimmäinen alueellinen rakenne, joka on saanut näitä suosituksia EUlta, joten EUlla on raskas vastuu kannettavanaan. Mit, miten me pystymme täytäntöön panemaan suosituksia? Mainitsin useita tärkeitä tekijöitä. Ensinnäkin EUn vammaisstrategia 1020 ja erityisesti sen keskivaiheen arviointi. Mehän keskustelemme kovasti sitä, onko tätä vammaistrategiaa täytäntöön pantu hyvin vai huonosti. Ja Euroopan vammaisfoorumissa me olemme sitä mieltä, että kun EU-vammastrategia tulevaisuudessa kirjoitetaan uudelleen, niin silloin YK-komitean suositukset täytyy ottaa siinä huomioon, koska YK-suositukset täytyy täytäntöönpanna, ja se täytäntöönpano tapahtuu ainoastaan, jos vammaisjärjestöt, jotka edustavat vammaisten mielipiteitä, ovat läheisesti mukana täytäntöönpanossa. Euroopan parlamentin täytyy enemmän arvioida politiikkaa ja tarkastella kaikkea yleissopimuksen näkökulmasta nähdäkseen, onko suositukset otettu huomioon. Nyt me puhumme paljon Euroopan esteettömyys asetuksesta, joka perustuu sisämarkkinaperiaatteeseen. Esteettömyysasetus on tärkeä askel historiassa. Esteettömyyssäädös ottaa huomioon vammaisten tarpeet EU-tasolla, mutta kun tarkastelemme YKn sopimuksen artiklaa 9, niin sen näkökulmasta – säädös ei mainitse tärkeitä asioita, jotka ovat sopimuksen artiklassa 9. Esteettömyyssäädössä ei oteta huomioon fyysistä esteettömyyttä. Ja, joten, ja sen lisäksi on paljon muita säädöksiä, asetuksia ja direktiivejä, jotka täytyy arvioida uudelleen. Verkkosivustojen täytyy olla esteettömämpiä, saavutettavampia vammaisille – kuten oikeusasiamies juuri mainitsi, on verkkosivustoja, jotka eivät ole esteettömiä tai jotka ovat vain osittain esteettömiä. Esteettömyyssäädöksessä täytyy myös mainita, että syrjintä ei saa sallia ja ja Istanbulin yleisopimus täytyy myöskin ottaa huomioon. Me odotamme, että Euroopan parlamentti auttaa meitä, että nämä oikeudelliset säädökset no, tulevat noudattamaan YK suosituksia. YK on komitean tärkeä suositus, joka mainittiin, on vammaisten vähimmäissosiaalisuoja. On paljon tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että talouskriisi ja säästötoimet, joihin joiden mukana budjetteja on leikattu merkittävästi, Tämä ovat johtaneet siihen, että vammaiset ovat kärsineet. Me koemme, että tilanne on pahentunut, jos ajatellaan esimerkiksi laitosten purkamista – Monet maat ovat sitä mieltä, että se on kallista. Ihmisiä palautetaan laitoksiin, koska ne ovat halvempia. Palveluja leikataan, kun se vaikuttaa, vaikuttaa halvemmalta. Mutta meiltä menee isommat kuviot ohi. Kysymys on, miten tämä vaikuttaa ihmisten päivittäiseen elämään, miten se vaikuttaa sosiaaliseen suojaan. Me olemme kiitollisia, että Euroopan unionin rakennerahastoja voidaan käyttää ympäri, vammaisten ympäristön ja palveluiden tekemiseksi enemmän esteettömämmiksi. Ja haluamme, että Euroopan parlamentti pitää huolta siitä, että kaikkia asioita tarkastellaan YK yleissopimuksen näkökulmasta. Meidän mielestämme Euroopan parlamentin pitäisi ottaa tai johtava askel komitean suosituksen täytäntöön panemiseksi. Suunnitelma täytyy olla kunnianhimoinen. Kunnianhimoinen suunnitelma, joka takaa, että kaikilla on paikkansa unionissa, onpa vammainen tai ei. Dank. Kiitos tästä. Seuraava ja viimeinen puhuja ensimmäisellä kierroksella on YK on ihmisoikeuksien korkean edustajan Euroopan toimiston edustaja, herra Jarat. Ladies and gentlemen, I would like to... Hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää Euroopan parlamenttia kutsusta ja siitä, että se on aktiivisesti toiminut asiassa. Haluaisin aloittaa sanomalla muutaman sanan toimistomme roolista, YK on ihmisoikeuksien korkean edustajan toimista, erityisesti liittyen komiteaan, joka tietysti on riippumaton. Päätoimipaikkamme Genevessä tarjoaa hallinnollista tukea sopimuksen elimille, mukaan lukien tämä komitea, ja myöskin erityisproseduurien äh, toimivaltaisille henkilöille. Ja meillä on alueellinen toimisto täällä Brysselissä, joka kattaa EUn ja tukee ja puhuu elinten eh, suositusten puolesta. Mukaan lukien tietysti CRPD-komitean suositukset. Meillä on yhteyksiä kansalaisyhteiskunnan kanssa ja kansallisten ihmisoikeustoimijoiden kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä EU-toimielinten kanssa – siellä suunnitellaan enemmän äh, konkreettista politiikkaa, mutta myös jäsenvaltioiden kanssa. Ja vammaisfoorumin kanssa olemme mukana ryhmässä, jonka nimi on Eurooppalainen asiantuntijaryhmä, joka käsittelee äh, institutionaalisesta yhteisöpohjaiseen hoitoon siirtymistä. Joitakin avainhaasteita tuli esille jo edellisissä puheenvuoroissa. Ja kaikki ovat tietysti myös komitean loppupäätelmissä mukana. Mainitsen niistä muutaman. Vammaisten laaja laitoshoitokäytäntö monissa jäsenvaltioissa tulee esille useissa komitean suosituksissa. Koska kyse ei ole pelkästään artiklasta 19 itsenäisestä asumisesta, se on myös avainasemassa oleva oikeus muiden oikeuksien toteutumiseen. Ja usein nähdään, että asia liittyy oikeuskelpoisuuden puutteeseen artikla 12 yleissopimuksessa. Yleiskuva on sekava Euroopassa. Edistyksen aste on erilaista. Kun pyritään mallia kohti, jossa äh, asutaan itsenäisesti. Toinen suuri asia on valtaviran palvelujen huono saatavuus, osallistuvan koulutuksen puute ja että päästään huonosti avoimille työmarkkinoille ja ylipäätänsä esteettä myös monilla elämänaloilla. Sitten meillä on ongelma, jossa leikkauspolitiikalla on suhteettoman suuri vaikutus vammaisiin, kuten mainittiin. EU voi antaa hyvin konkreettisen panoksen vammaisten oikeuksien toteutumiseen jäsenvaltioissa. Haluaisin painottaa, että kyse ei ole pelkästään niistä osa-alueista, joissa on lainsäädäntöä. Tietysti kyse on myös lakien säätämisestä, mukaan lukien lainsäädäntö, joka vielä on vireillä, kuten uusi esteettömyyssäädös tai sitten hyvin äh, vanha ehdotus horisontaaliseksi työsyrjintädirektiiviksi. Molemmat ovat mainittu komitean loppupäätelmissä. Kyse on myös siitä, miten lakeja tulkitaan. Että vaaditaan, että jos ajatellaan olemassa olevia EU-lakeja, niin jäsenvaltioiden täytyy tulkita ne yleissopimuksen mukaisesti. Tietysti on myös rahoitusvälineiden käyttö Kyse on niistä, joita hallinnoidaan suoraan Brysselistä, mutta myöskin yhteishallinnossa olevat rahoitusvälineet. Laitoin tähän kuvan ja siteerauksen professori Gerard Quinn, joka on yksi yleissopimuksen kummeista ikään kuin. Tässä siteerauksessa hän argumentoi, että yhteishallinnointi ei sulje komissiota vastuusta pois näitä rahastoja ajatellen. Tämä on tärkeää, koska toisaalta on saatu aikaan paljon positiivisia muutoksia ja edistystä. Rahastot ovat olleet olennaisessa osassa, kun on purettu laitoshoitoja ja siirrytty yhteisöperusteeseen hoivaan monissa maissa. Mutta samaan aikaan rahastoasetusten positiivisista muutoksista voidaan edelleen nähdä, että edelleen investoidaan laitoshoito, laitoshoitoon, jonka myötä tulee vain kosmeettisia muutoksia esiin. Laitoin tähän shokeraavan kuvan. Se tulee maasta, jossa itse kasvoin Tsekin tasavalta noin seitsemän vuotta sitten siis. Oli skandaali, joka alkoi kiinnostaa Euroopassa laajemminkin näiden laitosten uudistuksesta. Ja näkökohta, jonka haluan esittää, on se, että emme halua investoida siihen, että saadaan kivempiä häkkejä. Haluamme muuttaa koko toimintamallia, ja sen yleissopimuskin meille kertoo, mitä rahoituksella voidaan tehdä, mitä asetuksen mukaan täytyy tehdä. Ja tarvitaan sitä, että komissiolla on aktiivinen rooli, mutta myöskin parlamentilla kun seurataan, miten komissio tästä tehtävästä selviytyy. Mitä varoilla pitäisi tukea? Kyllä, sitä, että on aitoja yhteisöperustaisia asumisratkaisuja. Ei pelkästään sitä, että suuresta laitoksesta siirrytään pieniin ja toistetaan vain laitosmallia. Myös, että itse työllisyysasioissa sen lisäksi, mitä yleissopimus nimenomaan mainitsee, on paljon myös komitean suuntaviivoja ja paljon asiantuntijalausuntoja käytännössä, jotka osoittavat, mikä toimii ja mikä ei. Ja että äh, varoja pitäisi etupäässä investoida siihen, mikä on osoittautunut toimivaksi, mieluummin kuin että mikä on osoittautunut vähemmän toimivaksi. Eli tässä puhumme kovasti sen puolesta, että on tuettua, tuettuja tuetun työllisyyden toimia, mikä tarkoittaa, että tehdään tiivistä yhteistyötä työnantajien kanssa, että saadaan vammaisille oikeita palkkatöitä avoimilla työmarkkinoilla mieluummin kuin, että jatketaan sitä, että tehdään suuria investointeja joko suojatyöpaikkoihin tai yleiseen ammattikoulutukseen. Ja jos se ei sitten liity työnantajan äh, tarpeisiin, niin siinä ehkä saadaan tutkinto, mutta ei välttämättä työtä. Uskomme myös, että rahastoilla voidaan tukea osallistavaa koulutusta ja ammattikoulutusta. Lainsäädännön lisäksi ja rahoitusvälineiden lisäksi on muitakin asioita, joita EU voi tehdä. Ei pitäisi keskittyä vain niihin osa-alueisiin, joissa voidaan säätää lakeja tai joihin liittyy rahoitusväline, koska kuten monillakin muilla osa-alueilla, EU-toimielivät tekevät paljon muutakin, niin tälläkin alalla politiikan esikuvana oleminen, koordinointirooli. Meillä on esteettömyysstrategia ja pidämme hyvänä sen uudelleenarviointia, koska mielestämme se voisi olla kunnianhimoisempi. Erityisesti virastomme pahoittelee sitä, että esteettömyysstrategiassa vuodelta 2010 artiklan 19 asia itsenäisestä asumisesta ei ollut tarpeeksi esillä koska näyttää, että jotkut päätöksentekijät olivat sitä mieltä, että se olisi liian vaikea toteuttaa. Mielestämme tässä EUn toimielimillä on aktiivinen rooli, kun jaetaan parhaita käytäntöjä julkisessa viestinnässä ja valistuksessa myös. Painottaisin, että kun käydään keskusteluja niukkuuspolitiikasta, niin olisi hyvin tärkeää kuulla komissiolta, että painotettaisiin sitä, että ei leikata vammaisten tukia ja siitä, että tarvitaan tukea itsenäiselle asumiselle ja osallistumiselle avoimiin työmarkkinoihin, koska niukkuuskehityksessä on nähty, että usein ne palvelut, jotka mahdollistivat ihmisten itsenäisen asumisen yhteisöissä, joutuvat leikkauksen kohteeksi ensin, ja se voi johtaa jopa siihen, että aiempaa hyvää kehitystä aiemmassa hyvässä, hyvässä kehityksessä tulee taka-askeleita. Ja lopuksi, kuten muutkin ovat sanoneet, toimielinten pitäisi johtaa esimerkillään. Se, mitä kaikki haluamme, on osallistava yhteiskunta. Jäsenvaltioiden täytyisi käyttää hyvin olemassa olevia rahoitusvälineitä CRPDn mukaan ja palveluntarjoajien ja käyttäjien täytyy liittyä yhteen ja meidän kaikkien täytyy torjua leimaamista arkipäivässä. Kiitoksia. Suuri herzlichen Dank. Kiitos kovasti tästä ja sitten esittelijöiden vuoro. Jäävarjoesittelijöiden. Kun katson aikataulua, niin pyytäisin pidättäytymään kahden minuutin puheaikaan. Siis, että oikeasti pidätte kiinni, että vai ajattele pitävänne. Ensin puheenvuoron saa Helga Stevens. Hello and thank you, Chair. Good morning to everyone. Hyvää huomenta kaikille. Haluaisin kiittää kaikkia sidosryhmiä siitä, että ne ovat vastanneet tähän kutsuun ja saapuneet näin korkean tason edustajina tänne paikan päälle. Vammaiskysymykset, tämä osoittaa sen, miten tärkeässä asemassa vammaiskysymykset ovat EU-ssa ja sen eri toimielimissä. Haluaisin myös kiittää kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat paikalla ja haluaisin osoittaa, että olen todella mielettävästi yllättynyt siitä, miten moni on täällä esittänyt näkemyksiä, mikä jälleen kerran osoittaa sen, miten kovasti ollaan kiinnostuneita vammaiskysymyksistä Euroopan parlamentissa. Se osoittaa myös sen, että vammaiskysymykset ovat poikkileikkaava asia. Siitä ei voida puhua pelkästään työllisyys- ja sosiaalivaliokunnassa, vaan ne ovat tärkeässä asemassa myös muissa valiokunnissa. Yleissopimuksen hengen mukaisesti olen ollut läheisessä yhteistyössä ja pyrkinyt ottamaan mukaan vammaisia ja näiden etujärjestöjä kaikissa vaiheissa, jotta saataisiin kokonaisvaltainen työasiakirja ja mietintö. Useat julkiset kuulemistilaisuudet ja laajennettujen työryhmien kokoukset on järjestetty tässä vaiheessa. Kaikki läheisessä yhteistyössä erityisesti Euroopan vammaisfoorumin kanssa, kuten myös sen jäsenten kanssa. Kaikkein merkityksellisintä on ehkä se, että Empl-komiteassa järjestettävä valiokuntakokous on ehkä kaikkein menestyksellisin tähän mennessä ja haluaisin kiittää sihteeristöä sen tekemästä kovasta työstä ja tuesta. Kun katsotaan työasiakirjaa, siinä on monia tärkeitä kohtia, joita haluaisin korostaa. jotka koskevat EU-toimielinten omaa sitoumusta noudattamaan yleissopimusta. Meidän täytyy toimia myönteisenä esimerkkinä jäsenvaltioille ja varmistautua siitä, että kaikki kansalaiset, henkilökunta ja parlamentin jäsenet myöskin voivat täysin olla mukana osallistumassa kaikkiin poliittisiin prosesseihin, tapahtumiin ja keskusteluihin täällä Euroopan parlamentissa. Tämä sisältää myös yleissopimuksen noudattamisen ja kohtuullisen mukauttamisen, kuten myös esteettömyyden kokouksissa, joita täällä pidetään, kuten esimerkiksi tämän päivän kokouksen. Hyvät kollegat, jään odottamaan teidän vastauksianne, jään odottamaan sitä, että voin työskennellä kanssanne ja siinä, että voimme tehdä yhteistyötä myös muissa valiokunnissa ja jatkaa yhteistyötämme. Kiitoksia. Vielen Dank. Jetzt folgt Adam Kosa. Kiitos. Seuraavana vuorossa Adam Kosa. Köszönöm elnök úr, hogy megadta a lehetőséget. Kiitoksia pohelyjártája. Először is szeretném üdvözölni ezt az eseményt. Niin, ennen kaikkea haluaisin kertoa, että pidän hyvänä, että järjestämme tämän tilaisuuden. Hyvä, että kuullaan kansalaisjärjestön edustajia, perusoikeusvirastoa ja molempia YK edustajia sekä oikeusasiamiestä. Olen jo vuosien ajan painottanut sitä, mikä vammaisille on hyväksi. Se on hyvä myös kaikille ihmisille. Perusoikeuskirja ei auta pelkästään meitä, vaan kaikkia ihmisiä, koska kyseessä on jokapäiväinen ongelma. Esimerkiksi, että puheenvuorot ovat liian nopeita. Tämä on hyväksi kaikille tulevaisuudessa, kun se ei ole pelkästään vammaisesta Ratkaisuja täytyy suunnitella pitkällä aikavälillä. Puheenjohtajakin jo sanoi, että täällä on lähetys myös Hampurista. Etäisyys on suuri, mutta ratkaisu on hyvä ja se myötä vaikuttaa siihen, että voidaan mm, ottaa huomioon vammaisten oikeudet. Kyse ei ensisijassa ole pelkästään Rova Stevensin mietinnöstä. Haluaisin reagoida myös alustajien puheeseen, puheisiin. On tärkeää, että Euroopan parlamentti on koko ajan puhunut vammaisten oikeuksien puolesta, mutta sitä pitää pahoitella, että parlamentin ehdotuksia ei ole aina otettu huomioon. Sen jälkeen kun sopimus ratifioitiin, niin komissio ja neuvosto ovat päättäneet yhteistyösopimuksesta. Ehkä parlamentti voisi nyt tulla siihen sopimukseen mukaan. Seurannas, seurannasta olen kuullut YKlta täällä huomioon. Sen mukaan ehkä parlamentin kolme valiokuntaa eivät olisikaan seurantaryhmässä mukana. No se ei minulle käy. Euroopan parlamentti on ainoa parlamentti maailmassa, jossa ei ole oppositiohallitus vastakkainasettelua. Äänestäjät ovat meidät valinneet tänne suoraan ja sen vuoksi meidän täytyy olla seurantatoimissa mukana. Ei meitä ole sidottu mihinkään yksittäiseen ratkaisuun. Monet ovat sanoneet jo samaa, mitä minäkin halusin painottaa. Työttömyydessä on traaginen tilanne. Ja vammaisten työttömyysaste tai työllisyysaste on 24 että pienempi kuin muilla. Tässä täytyy saada aikaan parempi tilanne. Ja toinen asia on sitten, että vammaisten omatietoisuus on tärkeä Oikeusasiamies tästä jo puhuikin. Vammaisilta tulee suhteessa liian vähän valituksia. Ihmisillä ei ole itseluottamusta tehdä tarpeeksi. Tässä parlamentinkin täytyisi pystyä auttamaan tulevaisuudessa. Kiitos. Nun. Kiitos. Sitten Vilja jutte, olkaa hyvä. Na, pirmäusia, aš tikrai dėkoju pranešėjai už parengtą darbo dokumentą. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijää hyvästä työasiakirjasta. Olen oikein iloinen, että meillä on ensimmäisen kerran näin syvällinen ja kattava keskustelu eri tahojen edustajien kanssa. Olen iloinen, että puhumme vammaisten asemasta EU:ssa ja jäsenvaltioissa. Olen samaa mieltä, että meidän täytyy taata riippumaton seuranta. Miksi? Koska 28 jäsenmaata ovat erilaisia. Ja vammaisten asema myöskin poikkeaa eri jäsenmaissa – seuranta auttaa meitä näkemään vammaisten kokonaistilanteen ja auttaa meitä tekemään oikeita päätöksiä ensin paikallisella tasolla, sitten valtion tasolla ja sitten EU-tasolla. Kannatan myös sitä ajatusta, että täytyy puhua yhteistyöstä EU-toimielimien kesken. Voimmeko puhua korkean tason yhteistyöstä – Voidaanko puhua riittävästä yhteistyöstä vammaisten integroimisessa? Ei pidä olla sinisilmäinen ja pidä huijata itseään. Pitää katsoa, mitä tuloksia on saatu aikaan. Meidän mietinnössämme meidän pitäisi vaatia, että komissio tekee puolivälin arvion Euroopan vammaistrategiasta – 2010-2020 vuosien strategiasta. Strategian uudelleen arviointi ja EU ja YK-sopimuksen toim- täytäntöönpanon arviointien pitäisi olla rinnakkaisia prosesseja. Mitä vammaisiin tulee, meidän valiokuntamme täytyy yhä uudelleen puhua jäsenvaltion huonosta tilanteesta puhua vammaisten työllis- työllisyyden alueella. Lisäksi joskus vammaiset kokevat, että vammaisista puuttuu kannustimia työskennellä avoimilla työmarkkinoilla eristettyjen työpaikkojen sijasta. Meidän täytyy keskustella työnantajien kanssa ja vammaisten yhteisöjen kanssa, että saamme parempia tuloksia, hyviä tuloksia. Meidän täytyy myös muistaa, että vammaisille täytyy taada, taata vähimmäissosiaalisuoja, sosiaalisen suojelun vähimmäistaso. Vammaiset kärsivät ensiksi kriisin seurauksista. Lopuksi Sanoin, että olen kotimaani vammaisjärjestöjen kanssa jatkuvassa vuoropuhelussa. Ja voin varmasti sanoa, ja meidän ei pitäisi sanoa sanakaan vammaisista kuuntelematta vammaisia ensin. Kiitos, mutta pyydän, ettei aikataulu mene aivan sekaisin. Kaksi minuuttia. Marian Haakin. Yes, Marian. Thank you, Chair, and I will keep... Kiitoksia. Pitää myös kahdessa minuutissa. Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia puhujia tänä aamuna. Teidän puheenvuoronne olivat todella hyviä sisällöllisesti ja annoitte meille puitteista, jonka avulla voimme toimia. Kovin ilahtuneena sain osallistua kokoukseen, joka on oikeasti esteetön, ja haluan kiittää kaikkia niitä, jotka järjestivät kokouksen tällä tavalla. Esittelijän kohdalla haluan kiittää edustaja Stevensia aivan erinomaisesta asiakirjasta, joka meille tarjoaa hyvän puitteiston, jonka pohjalta voimme tehdä työtä. Koska aika on niin vähän, haluaisin esittää muutaman kysymyksen eri puhujille. En tiedä, onko tässä mahdollisuutta antaa vastausta. Esitä kysymykset kuitenkin. Kingston mainitsi mahdollisuuden näistä suojatuista työpajoista, Minusta ne ovat ikään kuin seuraava vaihe. Ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä, sillä myös kollegamme perusoikeusvirastosta puhui todellisista työpaikoista eikä suojatyöpaikoista. Jos panelista voitaisiin antaa ajatuksia sen suuntaisesti, millä tavalla voidaan mennä tähän suuntaan. Ei ehkä lainsäädäntöä, mutta suuntaviivoja, hyviä käytäntöjä ja niin poispäin. Sen sijaan, että vain puhutaan siitä, mitä voimme nimenomaisesti tehdä saadaksemme edistystä aikaiseksi tällä alalla. Toinen asia oli myös säästötoimenpiteet, jotka mainittiin täällä useaan otteeseen. Ja joku puhui myös eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Yksi kollegoista puhui epäsuhteisesta säästötoimenpiteiden vaikutuksesta vammaisiin. Sanoit, että on tärkeää, että kuulemme myös komissiota tässä suhteessa, että tukia ei leikata, varsinkin silloin kun kysymys on itsenäisestä asumisesta ja palveluista. Eli Euroopan ohjausjakson puitteissa tehdystä työstä voidaan ottaa osia, jotta voidaan rohkaista komissiota varsinkin, kun se esittää näitä maakohtaisia suosituksia. Ja lopuksi sanoin, että puhun kaksi minuuttia, no kymmenen sekuntia menee vielä. Puoliväliarvio tulee myöhässä. Tällä hetkellä on käytetään julkista kuulemista maaliskuuhun 2012 mennessä. 18 mennessä on tärkeää saada tämä viesti kaikille organisaatioille, jotta ne voivat tuntea olevansa osa tätä neuvonpidoprosessia ja sitten voidaan ottaa se huomioon, kun katsotaan tuota puolivälin arviota, joka tehdään tästä lainsäädännöstä. Kiitoksia. Danke Marian, die gute Absicht. Kiitos Marian. Panin merkille tämän hyvän aikomuksen. Sitten jäsen Kuneva, kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja. Kiitos kaikille asiasta keskustelleille. Haluaisin kiittää kollegaa erittäin tärkeästä työstä. Jos tarkastelemme YK yleissopimusta, ja työasiakirjaa, jonka Helga Stevens meille lähetti, voi nähdä paradoksin. Viisi vuotta sen jälkeen, kun EU liittyi kansainväliseen sopimukseen, niin näen, että sitä ei ole täytäntöön pantu täysin. Ja mietin, että miksi. Monet yleissopimuksen säännökset ovat jäsenvaltioiden toimivaltaa, ei EU. Eli täytäntöönpano ei ole riittävää. Mutta tätä mielestäni komissio käyttää verukkeena ja myös neuvosto. Siis kun tehdään valintoja, että puhutaanko EU-laista vai jäsenvaltioista – kun uusia niukkuuspolitiikkaan liittyviä säännöksiä toteutetaan, niin niin tehdään riippumatta siitä, onko EU vai jäsenvaltio toimivalta. Silloin kyllä sääntöjä noudatetaan. YK tässä kertoo EUlle, että säännöksiä ei ole täytäntöön pantu. Mutta sitten komissio sanoi, että kädet on sidottu. Ja piilottelee kansallisen toimivallan takana. Mielestäni tässä on jälleen meille mahdollisuus ottaa esille asia, jolla on olennainen poliittinen merkitys Euroopalle. Jos EU ei halua lähentyä kansalaisia, niin kuin viime vuosina on valitettavasti nähty usein, niin sitten täytyy kääntyä muiden politiikkalohkojen puoleen. Saada uutta rahoitusta, uusia rahoituslähteitä. Mutta yleissopimus, vammaisyleissopimus täytyy täysimääräisesti täytäntöönpanna. Se olisi askel kohti yhdentyneempää Eurooppaa. Sen vuoksi uskon, että valiokuntamme mietinnössä täytyy vakaasti vaatia sitä, että vammaisten, vammaisten oikeuksia kunnioitetaan. Niiden pitäisi olla kannuste meille luoda lisää liikkumaalaa tälle politiikalle. Kyse ei ole pelkästään vammaisten ihmisarvosta. Mieluummin on kyse EUn arvosta ja uskottavuudesta. Kiitos. Sitten edustaja Zdanokan. I want to congratulate Helga Stevens. Ensiksi haluaisin onnitella Helga Stevensia työstään sen valmistelussa ja siinä, että hän on tehnyt, järjestänyt koke- kokouksia kansalaisjärjestöjen kanssa. Minäkin olen ottanut osaa näihin kokouksiin. Ja haluaisinkin sanota kollegani Kontantsa on varapuheenjohtaja. Hänkin ottaa osaa tähän kokoukseen. Toivotan Helgalle hyvää onnea mietinnön jatkotyössä. Me tulemme tekemään tarkistusehdotuksia myöhemmässä vaiheessa, mutta tässä vaiheessa sanoisin, että on tärkeää, että YK on sopimuksen täytäntöönpano tapahtuu rintarinnan EUn vammaistrategian täytäntöönpanon kanssa. Ja siksi tämä laaja-alainen direktiivi, esteettömyyssäädös, on tärkeä, mutta se on myös ongelmallinen tällä hetkellä. Me olemme myös naisten asian valiokunnassa keskustelleet vammaisten työllisyyden ongelmasta – olemme täytyy, on, ei, ei pidä ajatella, että vammaiset eivät sopeudu työmarkkinoille, vaan täytyy sopeuttaa työmarkkinoita. Täytyy myöskin kiihdyttää työtä laitosten purkamiseksi. jotta yhteiskunta olisi osallistavampi. Niin niin, että vammaiset ja erityisesti nuoret ja lapset joutuvat erityislaitoksiin, joka eristää heidät yhteiskunnasta. Aina täytyy avata heille ovet. Tässä pääideamme. Me tiedämme, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole täytäntöön panneet tätä sopimusta. Ja toivon, että analyysi kaiken, kaiken 28 jäsenvaltion täytäntöönpanosta. Toivon, että tämä arvio liitetään mietintöön. Dankeschön, Laura Agia. Kiitos sitten Laura Agia. soprattutto grazie per... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Ennen kaikkea kiitos siitä, että olette järjestäneet tämän kokouksen. Se on erittäin tärkeä Euroopan parlamentille. On tärkeää, että Euroopan parlamentin ovet avataan tämän kaltaiselle tila- tapa- tapaamiselle. Olemme mukana mahdollisimman paljon. Valitettavasti täytyy kuitenkin tajuta, että Eurooppa on paljon pidemmällä kuin oma maani Italia me puhumme. laitosten purkamisesta, se ei tapahdu, sitä ei tapahdu minun maassa, niin meidän tulee kyllä tässä suhteessa tehdä paljon enemmän. Valvonta on myös tärkeää, jotta voidaan nähdä, mikä tilanne on tässä Euroopassa, jossa kaikki olemme tällä hetkellä. Meidän tulee katsoa myös siitä, mikä tapahtuu yksittäisissä jäsenvaltioissa. Pyydämme sitä, että oikeuksia täytäntöpana, mutta täytyy myös hyväksyä se, että meidän tulee katsoa todellisuutta ja taistella näiden oikeuksien puolesta. Meidän tulee katsoa myös Euroopan unionin rakenteita sellaisenaan jäsenvaltioiden puitteista ja katsoa, minkä verran on edistetty ja tarkastella näitä tuloksia huolella. ja pyytää pyrkiä siihen, että osallistuvuus kasvaa. Veljenpoikani, sukulaiseni, nuoret perheenjäseneni ovat saaneet kuitenkin kasvaa ympäristössä, jossa monia tavoitteita on saatu aikaiseksi. Sitä on miellyttävä katsoa. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia siitä, että pitäydytte kahden minuutin puheajassa. No niin, ja seuraavaksi kollega Martin. Rapporteur. Kiitoksia Rova Stevens. Kiitos esittelijä mietinnöstä, joka keskittyy juuri niihin asioihin, joita YK-komitean suostuksissa käsittelee. Siinä painotetaan niin, suostuksia, jotka koskevat EUn toimivaltaa ja asioita, joiden täytäntöpano kansallisella tasolla on hankalaa. Ajattelen erityisesti lainsäädäntöä. Lainsäädäntöä, jolla on selkeästi EU-ulottuvuus esimerkiksi rajat ylittävät terveyspalvelut, työllisyyd, tasa-arvo työllisyydessä, eli työsirjintä ja verkkoesteettömyysdirektiivi. Ravastimes kiinnittää erityisesti huomiota EUn instituutioihin sinällään Sen lähellä että ne ovat hyvä esimerkki täytäntöpanosta. Tämä koskee sekä henkilöstösääntöjä, työllistämistä sekä parlamentin tapahtumia – ja muita, muita asioita, jotka tapahtuvat parlamentin tiloissa. Stevens ajattelee, että ihmisoikeuksissa ei ole mitään hierarkiaa, että vammaisuuden pohjalta tapahtuvaa syrjintää täytyy käsitellä samalla tavalla kuin muulla pohjalta tapahtuvaa syrjintää ja moninkertaista syrjintää. Tämä koskee erityisesti naisia ja lapsia, jotka ovat vammaisia, sekä älyllisiä ja psykososiaalisia rajoitteita koskeva asia myös. Ja me haluamme, että he osallistuvat näihin toimiin. Minuutti 44 sekuntia. Kiitos. Einhaltung der Redezeit. Ich habe jetzt noch fünf Redner auf. Vielä on viisi puheenvuoropyyntöä. Minuutti. Yksi minuutti. Jos se ei toimi, me sitten rakennutaan tällaisen eh, kojelauden, josta saa mikin suljettua. Desidero ringraziare la collega Stevens per aver impostato il lavoro. Haluaisin kiittää kollega Stevensia, joka on käsitellyt niin erinomaisesti aihetta. Aika ei ole paljon, joten suoraan asiaan. Mielestäni mietinnössä on olennaista, että otetaan mukaan siihen neljä asiaa, Täytyy saada pääosastojen ja toimielinten välinen yhteistyöiden aikaan, ja komission täytyy saada aikaan järjestelmällinen suunnitelma, jossa on selkeä aikataulu, jotta näitä asioita voidaan käsitellä asianmukaisesti. Toiseksi on tärkeää, että pitää ajatella tarkemmin ohjausjaksoa ja että miten se sopii yleissopimusta koskevaan työhön. Kolmanneksi täytyy arvioida Euroopan esteettömyysstrategia uudelleen. Varmistaa, että siitä tulee kattava monialainen strategia. Ja lopuksi ja neljänneksi mielestäni EU-lainsäädäntö täytyy täysin uudistaa jotta se olisi sopusoinnossa yleissopimuksen kanssa. Olemme valmiit tekemään yhteistyötä kaikkien kollegojen kanssa ja kiitos esittelijälle vielä. Mielestäni. Äh, okay. Dieter Lambrecht-Koch, bitte. Lambrecht-Koch seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Tämä aihe on erityisen lähellä sydäntäni ja minua ilahduttaa, että valiokuntaloitteinen mietintö tulee. Ja siihen antaa lausuntonsa vielä yhdeksän muutakin valiokuntaa. Yhteiskunnassamme täytyy olla tilaa kaikille ja erityiselle 80 miljoonalle EU-kansalaisilla, joiden täytyy vammaisuuden kanssa elää. Heillä on erityistarpeita. Siis heitä estetään, heillä ei esteitä ole. Sen vuoksi täytyy huolehtia siitä, että kaikilla on oikeus ja pääsy koulutukseen, asianmukaisen terveydenhoitoon, sosiaaliturvaan, työllisyyteen ja siihen, että voi saada pääsyn myös tietoon ja liikennevälineisiin niin, että voi elää täysivaltaista elää yhteiskunnassa. Olen kiitollinen esittelijälle siitä, että kun minä olen aina vaatinut eh, Euroopan laajuisen hätänumeron esteettömyyttä, niin että se on otettu huomioon. Toivottavasti se pääsee myös lopulliseen mietintöön. Kiitos. Ymmärrän kyllä rauhoittamuuden ennen äänettömyyttä, mutta pyytäisin nyt vähän hiljempaa. Edustaja Fantuulis, minuutti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin ensisijaisesti puhua tyttären isänä, tyttären, jolla on erityistarpeita. Ja sitä haluan ottaa kantaa Stevensin mietintöön. Valitettavasti kaikissa EU-jäsenvaltioissa ei ole tasa-arvoiset mahdollisuudet vammaisille tai sama elintaso. Puhun omasta maastani Kreikasta. Vammaisten perheet ovat talouskriisin suurimpia uhreja. Ja säästötoimet ovat johtaneet siihen, että on leikattu tukia vammaiselle voimakkaasti. Millä tavalla perheet, joilla on tällaisia lapsia, on, voivat elää kunnollista tavallista elämää? Se, mitä julkisesti tarjotaan, ei millään tavalla riitä, vain yksityinen rahoitus on pakollista. Lisäksi verotus on aivan valtavaa. Vammaiset on jätetty elinikäisen oppimisohjelmien ulkopuolelle. Jopa parkkipaikat, jotka on varattu vammaisille, on saatavilla vain siinä tapauksessa, jos on erityisiä suhteita. Meidän täytyy aivan ottaa uusi lähestymistapa vammaisiin, koska nämä tarpeet ovat päivittäisiä ja ne ovat yhteisiä kaikille. Kiitos sitten Mark ja Jurek. Kiitos kaikille, jotka haluavat käydä näin syvällistä keskustelua vammaisyleissopimuksesta EU-ssa. Tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää huomiota yhteen hyvin tärkeään asiaan, joka liittyy ihmisoikeuksien toteutumiseen vammaisten keskuudessa. Se on tullut vähän heikosti esille tähän astisessa keskustelussa. Viittaan kuurojen tilanteeseen, kuuluvammaisten tilanteeseen. Hyvin harvoissa EU-maissa annetaan takuut viittomakielen käyttäjille, että he saavat tulkkauspalveluja kans, äh, julkisessa elämässä, julkisissa elimissä. Toimielimissä sekä jäsenvaltioissa suuremmassa osassa tällaisia takeita ei anneta mikä sitten estää kansalaisoikeuksien toteutumisen tämän ryhmän keskuudessa. Toivottavasti tässäkin asiassa päästäisiin eteenpäin. Kiitos. Dankeschön, das war fast Kiitos. Sitten edustaja Fogg. Viimeinen tällä kierroksella. E, dziękuję panie przewodniczący. Kiitos puheenjohtaja. Yleisesti tiedetään, että myötätuntomme vammaisia kohtaan on nykyisen sivilisaation mitta. Se on se, että kaikki ovat tasa-arvoisia riippumatta vammaisuudesta. On hyvä, että keskustelemme asiasta tänään ja onnittelut kaikille puhujille. Yksi ongelma tässä vain on. Ja miten voidaan yhteensovittaa oikeudet syöjätuopaikat ja se, että ei ole avoimia työmarkkinoita vammaisille, josta Rova Kingston puhui. Täytyy työstää konkreettinen strategia näiltä osin. Dankeschön. Das... Kiitos. Tässä oli valiokunnan keskustelu ja nyt kun tarkastelemme aikataulua, niin pyytäisin todellakin, että alustajat vastaavat kysymyksiin todellakin minuutin vai. Kaikki vielä yksi puheenvuoro. Dan Kingston aloittaa. Thank you, and thank... Kiitos. Ja kiitos fantastisista kysymyksistä ja puheenvuoroista. Reagoin vain kahteen. Ensimmäinen koskee suojatyöpaikkoja, tuottajatyöpaikkoja. työpaikkoja joku sanoi, että tämä se seuraava askel lautaspurun jälkeen olen eri mieltä. Niin näiden prosessien pitäisi kulkua rinnan lautasporon kanssa. Sitten pystyttiin suojaviivoja, hyviä käytänteitä avoimille työmarkkinoille pääsemistä. Tämä koskee estetyt työllistämistä, työpaikkojen säilyttämistä. Yleinen kommentti numero kaksi esteettömyydestä on tärkeä asia. Jos haluatte lisätietoa, voitte lähestyä Euroopan vammaisfoorumia, jolla on paljon tietoa tästä aiheesta. Ja sitten Adam Kossa Euroopan parlamentin roolista seurannassa. Tämä on erittäin tärkeää, koska ää, sopimukseen täytäntöönpano ja seuranta ovat kaksi aivan eri asiaa. Ne eivät saa olla päällekkäisiä. Ne täytyy olla täysin erilaisia. Ja Euroopan parlamentti on mukana ää, sopimuksen täytäntöönpanossa, se ei voi olla mukana sopimuksen seurannassa. Jos haluatte lisätietoa Pariisin yleissopimuksen periaatteessa, voin kertoa teille niistä lisää. Kiitos, Flaherty lyhyt vastaus Harkensin kysymykseen, että miten päästään laitoshoidosta luopumiseen. Aletaan tai lopetetaan sosiaalirahastovarojen käyttäminen laitoshoidon tukemiseen, kuten kohdassa 50 loppupäätelmissä on. Sitten oikeuksien omistajat voivat vaatia laitoshoidosta luopumista mukaan lukien EDFn suosituksen hyväksymistä, joka on taas loppupäätelmissä kohta 71, jotta Marrakeshin yleissopimus hyväksytään esteettömyydestä. Ja sitten käytetään perusoikeusvirastoa, jotta voidaan yksilöidä hyviä käytäntöjä kautta EUn niin, että voidaan auttaa politiikan lainsäädännön kehittämisessä tältä osin. Dankeschön. Nun Emily O'Reilly. Uh, thank you very much. Uh, O'Reilly, olkaa hyvä. Number of themes that dominated the, um, the debate. Tässä on ollut useita eri teemoja, jotka ovat olleet tärkeässä asemassa keskustelussa. Kaikissa en ole ollut suoraan mukana, mutta tietysti olen pyrkinyt niitä tarkastelemaan. Ja meidän tulee ehdottomasti käydä myös keskustelua tämän puitteiston riippumattomuudesta ja katsoa sitä, millä tavalla puitteistoa hoidetaan. Luonnollisestikin hyvin monet ovat huolissaan siitä, että miten tietoisuutta saadaan lisättyä, ei pelkästään yleissopimuksesta, vaan omaisuudesta yleensäkin. Ja tuossa ehdottomasti voin olla mukana Euroopan unionin toimielinten sisäisessä toiminnassa. Meidän täytyy myöskin saada uusia toimintamalleja käyttöön otetuksi kaikessa tässä. Tähän mennessä on ollut paljon toimimattomuutta, mutta me tarvitsemme siis poliittista toimintaa nyt tässä suhteessa sitä pönkittämään. Ja sitten laitospurku on ollut tietysti tärkeä teema tässä kysymyksessä. Olen käsitellyt sitä jonkun verran myös omissa tutkimuksissani, kun puhutaan siitä, millä tavalla kohesiorahastoja esimerkiksi jaetaan ja hyödynnetään, ja komissio valvoo sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät komission varojen kanssa tässä suhteessa, ja tätä työtä jatkan myöskin. Dankeschön. Kiitos. Sitten Gunter Ranka. Thank you so much and thank you. Paljon kiitoksia. Ja erityisesti fantastisista kommenteista tänään. Olen oikein iloinen niistä. koska saattaa, että e- ei ole niin, että vain harva olisi parlamentin jäsen olisi mukana tässä, vaan tämä saattaa, että Euroopan parlamentin jäsenet yleensä ottaen laajasti ovat kiinnostuneet vammaiskysymyksestä. Tartuisin vain muutamaan olennaisen kysymykseen. Mitään ei voi tehdä ilman vammaisia. Me tarvitsemme Euroopan vammaisfoorumin osallistumista Euroopan tasolla, kansallisten organisaatioiden pitää voida osallistua kansallisella tasolla. On tärkeää, että saamme kunnon tuloksia, eikä vain mukavia papereita. Ja tänään on puhuttu paljon työllisyydestä. Tulee olemaan erittäin tärkeää avata työmarkkinat, yleiset työmarkkinat vammaisille. On myös tärkeää muistaa, että pitäisi tarjota vammaisille erilaista tukea, jotta he voivat työllistyä avoimilla työmarkkinoilla. Tällaista tukea tarvitaan monilla eri alueilla, ei ainoastaan avoimella työmarkkinoilla. Paljon kiitoksia. Dankeschön. Kiitos. Ja sitten Jan Jarap. Kiitos. Laitoshoidon purkamisesta haluaisin vain toistaa, että on asiakirja, jonka nimi on Eurooppalaiset suuntaviivat laitoshoidosta siirtyminen yhteisöpohjaiseen. Tämä asiantuntijaryhmä on sen laatinut ja komissio on siinä ollut täysin tukena. Siitä on moniakin versioita. On pidetty jäsenvaltioissa seminaaria 14 jäsenvaltiossa – ja prosessi on hyvin vireillä joissakin maissa. Ei niin, etteikö mitään olisi tapahtunut. Vuoden 2010 jälkeen useat jäsenvaltiot ovat käyttäneet ohjeita ja suuntaviivoja ja siirtyneet yhteisöperustaiseen hoivaan. Sitten viimeinen kysymys työllisyydestä. Miten oikeasti vammaisia saadaan avoimille työmarkkinoille? Kaikki myönnämme, että asia on vaikea, mutta ratkaisevia esimerkkejä on tullut monen vuoden ajan. Siis on tällaisia tukityöllistämistoimia. Siis niin, että alussa on työnohjausta. Silloin kustannukset ovat korkeammat, mutta siitä saadaan paljon paremmat tulokset kuin yleisen tason ammattikoulutuksesta. Recht herzlichen Dank. Kiitos esittelijä vielä. Saa mahdollisuuden kollega Stevens loppupäätelmiin. Yes, I would. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska aikaa niin vähän, niin puhun lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia, varsinkin kaikkia kollegoita, parlamentin jäseniä ja kaikkia niitä, jotka ovat tulleet ihmisoikeusvirastoista valvonta elimistä, vammaisjärjestöistä. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että olette jatkuvasti mukana ja olette myös tulevaisuudessa mukana eri kokouksissa näistä kysymyksistä. Odotan teidän kommenttejanne ja työ ei ole suinkaan vielä päättynyt. Kiitoksia siitä syystä kovasti. Kiitos tästä laadukkaasta keskustelusta. Ollaan vähän aikataulusta jäljessä, joten lyhyt kommentti minulta lopuksi. Tällä hetkellä ollaan vielä työllisyysvaliokunnan aloitteessa. Ei puhuta vielä seurannasta ja täytäntöönpanosta, mutta pidämme asiaa tarkasti silmällä, että aikaan saadaan myös kunnolliset säännöt, jotka sitten käytännössä voidaan myös toteuttaa. Kiitos kaikille keskustelijoille ja puhujille. Sitten viittomakielen tulkit. Niin heidän meillä on myös kopissa olevia tulkkeja, joilla on, joiden osalle on tullut vähän teknisiä vaikeuksia. Kiitos Hampurin kollegoille, kiitos sihteeristölle, erityisesti kun tekevät näitä teknisiä taikatemppuja. Kiitos kaikille myötävaikuttaneille. Pidämme tauon, kunnes aloitetaan seuraava esitys kohta. Kiitos. Gut, dann steigen wir ein mit dem Tagesordnungspunkt 5. Esityslistan kohta 5. Äänestys EGR-hakemuksesta. Enona Myrglas-tapaus Belgiasta. Niin minä olenkin tässä esittelijä. Kaikki selvää. Siinä vain yksi äänestys koneellisesti. Pyydän, että äänestätte vastaan puolesta tyhjää. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. angenommen, allerdings... Hyväksytty, mutta EPPllä on kaksi liikaa, S ja Dllä yksi liikaa. David on... David ja Jutta, voitteko selvittää? S on immer noch einer. S ja D vielä yksi liikaa EPPllä täsmää. Nyt, nyt täsmää. Pitääkö vielä? Vielä täytyy äänestää, kun aiemmin oli kolme ylimääräistä. Äänestys alkaa vielä, EGR. EVP is wieder einer zu EPPllä taas yksi liikaa. David Kassa, voitteko nyt hoitaa asian sisäisesti? Nyt tässä mä taas. 47 vastaan 6 hyväksytty. Näin, tästä on päätetty. Kiitos. Sitten tulemme talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja niin edelleen. Sofia Ribeiro esitteli ja aika suuri osa nyt tässä edessä äänestyksiä. 430 tarkistusta. Kuusi tasa-arvon valtavirtaistamisasiaa ja sitten kompromissejakin, jotka yrittävät kattaa mahdollisimman paljon, mutta ei varmaankaan kaikkea. Aloitamme. Tarkistus 121 olisi ensimmäinen puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Kompromissi SA. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi S. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on 167 toinen osa täydennyksenä kompromissiin Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 182 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. 182 tarkistus. EPPllä yksi liikaa. David Vielä kerran äänestys tarkistuksesta 182. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Selkeästi. Mutta en nähnyt sitä aluksi. Kompromissi AA puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 188 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AAB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 286 on äh, peruttu, kun sitten ollaan kompromississa AB puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A, anteeksi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. 212. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 24 vastaan. 213 puolesta vastaan Tämän tarkastamme, kun tulee käsi, käsien nostamisesta erilaisia viestejä. Eli 213 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Selvä. Kompromissi AD puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. ADA-kompromissi puolesta vastaan hyväksytty hyväksytty. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 232 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. 232, ovatko kaikki äänestäneet? Joten äänestys päättyy. Hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkastamme myös. 233 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme myös. Äänestys alkaa ja taas päättyy. Hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. Ovatko kaikki äänestäneet? Mary. Something to discuss. Jotain keskusteltavaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 3023 hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251, jos näen oikein, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. AH-kompromissi. Puolesta vastaan hyväksytty. 252 puolesta. Ei, anteeksi. Vedetty pois. Lukutaito on selkeä etu. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AI puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 273 puolesta vastaan tyhjää. Myöskin hylätty. Tarkistamme sen. 273. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Oho, hyväksytty. Sori vaan. 274 puolesta vastaan. Terveydeksi. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 289 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 291 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 292 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 293 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 vedetty pois, 303 puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme. 303 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi ANA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 309 puolesta. Ei, anteeksi. Minä olen liian nopea tänään. Kompromissi AN. AN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 309 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AO puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 326 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ollaan kohdassa 344, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A2, OSV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi a 2 A hyväksytty. 357 on vedetty pois. Kompromissi AX puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 366 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AZ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 382 puolesta, eikö se onkin kohta kohdalta, 382 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 382 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Joten toisesta osasta täytyy vielä äänestää, jos näin oikein. Toinen osa. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi BA. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi BAA. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi BAB. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 395 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 396 puolesta vastaan. En nyt näe. Tarkistetaan 396 ja pyydän, että äänestätte. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty 397. Olkaa hyvä puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla sama enemmistö, mutta varmuuden vuoksi tarkistetaan. 397. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Oho. Kolmesataayhdeksänkymmentäkahdeksan. Puolesta vastaan. Tyhjää. En näe tätäkään niin tarkasti, joten tarkistetaan. 398. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja olisi pitänyt nähdä. No, kompromissi BB puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Neljäsataa kolme seuraava puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ei kun, siis hyväksytty. Anteeksi. 403 oli hyväksytty pöytäkirja 404 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 405 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi BBC puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi BBA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 415 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi tarkistetaan, selvä. 415 tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi BC. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 423 puolesta vastaan. Hylätty kompromissi B, BD, BD puolesta vastaan. Hyväksytty kompromissi BE puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus Kymmenen oli hyväksytty, 12 samaa, tarkistus 13 ei kun raukeaa. No sitten tarkistus 28 ja 30. Ei kun se raukeaa. Eli ollaan tarkistuksessa 11. Ymmärsittekö? 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 raukeaa, 25 raukeaa, joten 15. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistuttaisin kernaasti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme silti vielä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 ja 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkoitus 46 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 46. Äänestetään, ovatko kaikki äänestäneet, joten äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme. Äänestys alkaa. 82 tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi K. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistamme. 113 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Joten äänestys päättyy hylätty. Niukasti, mutta hylätty. 114 puolesta vastaan. Tämä tarkistamme myös. 114 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 116 puolesta vastaan ei oikein näe. Tarkistetaan tämäkin. 116. Koneellinen tarkastus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niukasti hylätty. Kompromissi R. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 120. Puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistamme vielä. 120. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niukasti hylätty. Koko mietinnöstä äänestys koneellisesti. Äänestäkää. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy mietintö. Minunkin olisi pitänyt äänestää. Aha. Nyt minunkin täytyy olla mukana. Selvä. So, dann ist die Abstimmung jetzt. Joten nyt äänestys on päättynyt. Meillä on tulos 38 puolesta. Onnittelut esittelijälle. So. Bitte, äh, die Berichterstatterin. Esittelijä, olkaa hyvä. Kollega Ribeiro. Eu queria apenas agradecer aos colegas em Puheenjohtaja, haluaisin kiittää erityisesti varjoesittelijöitä Kiitos kollegoille, jotka ovat auttaneet tämän mietinnön laatimisessa ja kiitos kaikille, jotka allekirjoittivat kompromissit. Kiitos. Nyt jos olisi äänestyslista, niin voitaisiin tulla kohtaan seitsemän. 385 tarkistusta, kompromissitarkistuksia, neljä varjoesittelijäkokousta. kokousta paljon työtä tehty, minkä näkee myös eh, äänestyslistan pituudesta. Tarkistus 87. Hylätty kompromissi 5 puolesta vastaan. Hyväksytty sitten tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Myös 105. 104 olivat yhdessä äänestyksessä. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 115 puolesta vastaan. Tämän tarkistamme. 115 puolesta koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? S ja D yksi liikaa, jotta laskelaumasi 115. Hyväksytty. OK. 123 puolesta. Hyväksytty. 124 puolesta. Vastaan. Tarkistetaanpa. 124 koneellinen Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromissi 10. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 128 puolesta vastaan. No, tarkistamme. 128 koneellinen tarkastus, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Sitten on 130 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme myös 130 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Joten äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. se ollaan. Kompromissi 12. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Fem 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. hem neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 174 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeä hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 on samanlainen. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. FEM 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 myös, sehän on samanlainen. 200 ja 201 puolesta vastaan tyhjää. Tämän haluan tarkistaa. 200 ja 201 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet, joten äänestys päättyy. 27-27, aika tiukkaa. 205 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 ja 203 puolesta vastaan. Tämänkin tarkastamme. 202-203, koneellinen tarkastus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 204 puolesta vastaan tyhjää. Siis täytyy pystyä näkemään muuten. Täytyy aina tarkastaa, oletko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 17. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. FEM 3. Vain toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 se oli. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 326 ja 327 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Äänestys alkaa. Kompromissi 21. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 239 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24. Onko oikein kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää? Hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 248 hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 25 on hoidettu. yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 251 koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 253. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 28. Äänestämme FEM 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. VFM e 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 300, äh, 277 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Selvä. Tarkistamme. Kompromissi 33. Koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Minä myös. Okei. Okay. So. Das ist abgelehnt mit Hylätty yhdellä äänellä. FEM 16 puolesta vastaan tyhjää. Tämän kerran asti tarkistuttaisin myös FEM 16. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 284, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tiukka hyväksytty. 285 vedetty pois. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 290 ei voida äänestää. 293 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 294 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 311 raukeaa. 308 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 312 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan selvä. 312. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 38 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 314 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 316. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Hyväksytty. 318. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 39 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 320 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sama 321, 323 puolesta, ei, hyväksytty, raukeaa.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 320 und 3... 320 ja 321 hyväksyttiin. Sen myötä 322 raukeaa. Das ist war schon erledigt. Se oli jo hoidettu. Se meni jo. So, also nochmal 3-3. Eli 323 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 325 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 328 puolesta vastaan tyhjää. Joo, katsotaan. Tarkistetaan 328 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 329 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 330 puolesta vastaan. No, tarkistamme myös 330 puolesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 331 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 332 puolesta 31 oli jo. 332 hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Koneellinen tarkistus 333. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Hmm, hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää. Hmm. Tarkistetaan 334. 334. Koneellinen ta- tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 40. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 337. Tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 339 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 340 ja 341 ja 342 samanlaiset äänestyspuolesta vastaan. Ensimmäinen oli enemmistö, mutta varmuuden vuoksi tarkistetaan. Ei oikein näin. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Sitten 347 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 347. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 349 puolesta vastaan. Selvä, hylätty. 350 raukeaa. 351 raukeaa. Missä se nyt ollaan? Kolmesataaviisikymmentäkaksi Tarkistus 352 puolesta vastaan. Koneellinen tarkastus. Ovatko kaikki äänestäneet? No, katsot. Niukasti hylätty. 353 puolesta vastaan. Tarkistetaan myös taas. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Selkeä. Hyväksytty. Sitten tarkistus 355 puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme myös. 355, pahoittelen. Ei kun se oli, se raukesi. 356 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi 41. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 360 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 42. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 300 ja 310. Puolesta vastaan. Tarkistetaan taas. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Kompromissi 43 puolesta. Vastaan. Tarkistamme myös. Kompromissi 43. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 358 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 267. Puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 267 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 359 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 8 ei tarvi. Fem 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty FEM 14 puolesta vastaan. Tarkistuttaisin kerran asti FEM 14 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. FEM 17 ilman äänestystä. FEM 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Fem 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme Fem 22 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy selkeästi hylätty. Missäs nyt? FEM 23. Puolesta vastaan tyh- hylätty. FEM 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puhelin 370 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 371. Ehdotus olisi 371 382 yhtenä ryhmänä. Sopiiko? Tämäpä mukavaa tehdään, niin puolesta. Ei. Vastahuomautus. No sitten mennään yksitellen, kun yksikin on vastaan. 371. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 372 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 373 hyväksytty. 374 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 375 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 376 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 377 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 378 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 379 puolesta vastaan hyväksytty 380 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 300 81 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty 382 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin myötä sekin on selviää. Kompromissi 44 tämän myötä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 385 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 20 ja 21 yhdessä ovat samanlaiset. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31. Puolesta vastaan. En näe. Tarkistetaan 31 puolesta. Anteeksi. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näyttäkää paremmin kädellä helpottaa. 32. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. FemH puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan Hylätty. Tarkistetaan 36. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneellisesti 38. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Fem raukeaa. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan. Tarkistan 53 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 puolesta vastaan Tämäkin täytyy tarkastaa. Koneellinen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Fem A puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. FEM-D, siitä ei tarvitse äänestää. FEM-C, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57, puol... 56, anteeksi, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 57, puolesta, vastaan, hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan. Tämän tarkistamme. 59 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Jaa. Tarkistetaan. 61 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan. Tarkistamme. 64 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Hylätty. 65 puolesta vastaan. Tarkistamme myös. 65. Tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. 66. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 67. Puolesta vastaan tyhjää. Kernaasti tarkistutan. 67. Oliko kaikki äänestäneet? Hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 73. Raukeaa. Sitten 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75-86 ryhmänä vai onko vastalauseita? Ei vastalauseita. Eli yhtenä ryhmänä. Mitäs nyt? Bist du die Gesundheit hier im Ausschuss zuständig, oder? Sinäkö vastaa työterveydestä täällä valiokunnassa? 74 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistutaan. Ja 81 tarkistetaan. Das ist angenommen. Hyväksytty. Yllätys. 82 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Fem E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Fem G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem I puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme Fem I koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. FEMI hyväksytty. FEMJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEMK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEML puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistaa FEML koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Tasatulos. Hylätty. FemM. Puolesta vastaan tyhjää. En tätäkään nähnyt. Koneellisesti. FemM. Ovatko kaikki äänestäneet? Näyttää siltä. FemM hylätty. Sitten loppuäänestys mietinnöstä koneellisesti. So. So. Wer zieht jetzt, wer zieht jetzt von, den, von meinen Kollegen raus? Kenenkä pitää? Kuka on ylimääräinen minun kollegoistani? Kuka poistaa kortin? Meitä on yksi liikaa. Nyt täsmää, nyt täsmää. 44 puolesta, 9 vastaan, yksi tyhjä. Ja. Ich gehe davon aus, dass Einverständnis besteht, dass die Lähden siitä, että sopimus on siitä, että nimenhuutoäänestystä sovitetaan tähän mietintöön, kuten tavanomaista. Kuten aiemmistakin. Oh. Dann haben wir einen etwas kleineren. Sitten on vähän pienempi. So. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8. Sitten kohta kahdeksan esityslistalla. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Ei kun raukeaa. Tarkistus neljä puolesta vastaan. Sorry. Also nochmal zurück. Vielä takaisin. Tarkistus kolmesta täytyy äänestää. Puolesta vastaan Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan sitten 12. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 kohta kohdalta osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaa tyhjää. Hyväksytty. Tarkoitus 24 siinäkin kohta kohdalta osa 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24 osa 2 puolesta vastaa tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta vastaa tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuulinko check No, tarkistetaan. Tsekataan. 37. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Oho, hylätty. 37. 38. On hoidettu. 39 nyt. 39 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkastamme myös. 39 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestyneet? Äänestys päättyy. Oho. tulos. Hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 43. Kohta kohdalta osa 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty osa kaksi puolesta vastaan. Tämän tarkastamme vielä. 43 osa 2 koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Päätön äänestyksen. Hylätty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan No tämän tarkistamme vielä. 42 koneellisesti. oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 45 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksy, hylätty. 46 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme 46 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 47. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 48 47 tarkistetaan. No, tsekataan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kyllä kannatti tarkistaa. Se on nämä 48 on. 48 ja 49. Äänestys. Vastaanet hylätty. Kompromissi E puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 44, 54 puolesta 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Oho. Tarkistetaan. 57 tarkistuksessa äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Päättyy. Suljimme liian aikaisin, pahoittelen. Vielä kerran. 57. Tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Näin on. Hyväksytty. 57. ei pidä etteikö niin pitkään äänestytettäisi, että saadaan tulos. Taran Licht. Siitä on juuri kyse. 58 puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan jälleen 58 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. Äänestys päättyy hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 64 on vedetty pois. 65 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. yksi liikaa, joten minä vedän tuon kortin pois. 44.10 hyväksytty onnittelut esittelijälle. Lähden siitä, että tämäkin voidaan, tämä äänestys tuossa liittää mietintöön äänestyksenä. Hmm? So. Das wollen wir jetzt noch schaffen, okay. So, aufgerufen Tagesordnungspunkt 9. Esityslistan kohta 9. Välimeren tilanne. Ja niin edelleen. Tarkastus yksi puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10. Tarkistus 10 vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan. Tämän tarkistamme. Tarkistus 11 koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Selkeästi hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää 44, niinkö? Siis sanoin 44. 44. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 44. Ja Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 tarkistus, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan ty- Tämä tarkistamme 56. Ovatko kaikki äänestäneet? Siltä näyttää. Hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi I, anteeksi I, puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 anteeksi, hylätty. Täällä oma virhe. Kiitos. 69. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Pitääkö tämä tarkistaa? Ei. Nous en laisser un. Nous, on n'est pas aussi sectaire. Also. Niin, aina välillä sitä voisi katsoa. 80. Jatketaan 80. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 samanlainen kuin 90 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 95 ei enää äänestetä 96, 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 97 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 97 koneellinen tarkastus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti Ovatko kaikki äänestäneet? Näin on. 42.9. Onnittelut esittelijälle, Elisabeth. Nyt ollaan äänestysten lopussa ja toivotan hyvää vähän pidempää lounastaukoa. Kello 15 nähdään taas